joka keskeytettiin 7. huhtikuuta. Pöytäkirja on hyväksytty ja 6. huhtikuuta jaettu tekstit ovat teille jaettu. Onko teille huomatettavaa asiasta? Ei ole huomatettavaa. Näin ollen pöytäkirja on hyväksytty. Muutamia huomioita näin istunnon alkuun. Tänään on Eurooppa-päivä. Olen, kuten tiedätte, Euroopan yliopisto toimii Firenzessä. Siellä on järjestetty eurooppa-aiheinen festivaali ja myös konferenssi. Olin tapasin Euroopan yliopiston opiskelijoita siellä ollessani ja tänään vietetään Schumannin julistuksen vuosipäivää, jo, jolla Euroopan unionilla luotiin, luotiin pohja ja olemme yhteisesti päässeet eteenpäin. Robert Schumann teki tästä elämäntyön. Ja me, meidän täytyy yhdessä voittaa ongelmat ja meidän täytyy rakentaa yhteinen tulevaisuus. Tämä 9. toukokuuta onkin meidän tulevaisuuden päivämme ja me tähtäämmekin tulevaisuuteen toiveikkaina. Toinen ilmoitusasia. Euroopan unioni on nyt täysjäsenenä tämän kuun kolmannesta päivästä alkaen – ja Euroopan unionin näin ollen tärkeä osa yhdistyneitä kansakuntia ja silloin oma statuksensa siellä. Unionin jäsenet voivatkin käyttää siellä puheita tuodakseen esiin unionin linjauksen. Tämä on yhteisesti saavutettu tavoite, jossa komissio, parlamentti ja neuvosto ovat olleet yhteistoiminnassa. Ja näin meidän äänemme saadaan yhteisesti kuuluviin. Tämä on aivan erityisen tärkeää meidän yhteisen toimintamme kannalta, sillä on, meidän on pakko toimia yhdessä ja yhteisesti. Ja tämä koskee muun muassa toimintaa Pohjois-Afrikassa, jossa jännitteet ovat jälleen nousseet pintaan, muun muassa Syyriassa. Kolmas huomio. 10. toukokuuta vietämme Eurooppa-päivään, päivää homofobia vastaan ja tässä toimitaan syrjintää vastaan kaikilla aloilla ja kaikissa kysymyksissä. Kuitenkin edelleenkin äh, maailmalla tapahtuu äh, tappamisia ja kidotuksia. Me vastustamme, me vastustamme syrjintää, se on yksi tärkeimpiä toimintoja. Tämä tapahtuu perusoikeuskirjan hengessä ja näitä oikeuksia pidetään korkealla. Ja sitten vielä neljäs tiedotus Euroopan parlamentti ottaa kantaa siihen, mitä on tapahtunut Kaasan kaistalla. Euroopan unioni on aina vastustanut kuolemanrangaistusta. Me vastustamme teloituksia. Ja tässä on kysymys siitä, että täytyy saada aikaan kunnollinen hyvä ratkaisu. Sitten esityslistaan. olen saanut kaksi esitystä, jotka koskevat immuniteettia ja, ja tämä, tästä on tehty päätös. Esitys siitä, että immuniteetti säilyy. Tämä on esitetty Kolnelikin osalta. Tämä koskee myös immuniteettia kuusartiklan tarkoittamalla tavalla. Ja nämä esitykset on siirretty oikeusasianvaliokuntaan, joka kuitenkin vastaa näistä kysymyksistä. Sitten työjärjestykseen liittyvä asia, olkaa hyvä. Ei tämä ole työjärjestyspuheenvuoro, puhemies. Minä en vain nyt oikein ymmärtänyt, en ihan tarkkaan ymmärtänyt, mitä te äsken sanoitte. Kuuletteko minua, puhemies? Niin, en oikein ymmärtänyt, mitä ihan äsken sanoitte. Siis te mainitsitte nimen de magistris. Pyysikö hän koskemattomuuden poistamista vai säilyttämistä? Tämä ei nyt tullut kyllä selväksi, puhemies. Eli herra, herra Magistris, hän vastustaa sitä, että hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa pidätettäisiin hänen kotimaassaan. Minä haluaisin nyt tästä jonkun selvityksen, mutta kyllähän erehtyminen on ihan inhimillistä, puhemies. Uh, uh, Kyllä tämä oli tällainen pyyntö, niin kuin sanoin.